SD-ryhmä ja muut ryhmät ovat esittäneet nimitysehdotuksia ja nämä sitten liitetään istuntopöytäkirjoihin ja ellei kukaan niitä vastusta, niin ne katsotaan vahvistetuiksi. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle ja se koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Mazzoni, viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Grazie, presidente, Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat. Kysymys on seurausta vetoomuksesta, joka on välitetty vetoomus valiokunnalle, jonka puheenjohtajana olen. Vetoomus on Euroopan sokeiden liitolta ja siinä on pyydetty Euroopan parlamenttia puuttumaan, jotta se hyväksyisi kansainvälisen sitovan sopimuksen allekirjoituksen, joka takaisi sokeille, näkövammaisille tai niille, joilla on muita lukemiseen liittyviä ongelmia, voivat lukea sokean kirjoituksella kirjoitettuja julkaisuja tai kuunnella niitä audiomuodossa. Vain 5 prosenttia olemassa olevista teoksista on tällä hetkellä tällaisessa muodossa. Tämä on seurausta Mm, siitä, että pyydetään komissiota ja neuvostoa allekirjoittamaan sopimus ja molemmat toimielimet ehdottivat sidosryhmäsopimuksia EU-ssa tai pelkästään suositusta vapaaehtoispohjalta. Mm, ja tämä on erittäin heikko lähestymistapa. Se ei suojele Euroopan kansalaisten tilanne, että Heitä ei tulisi asettaa tässä uhreiksi. Tällä julkaisu- ja vapaalla saaneilla on selkeät yhteiskunnalliset vaikutukset ja se, että niitä ei ole vapaasti saatavilla kaikille, vaikuttaa selkeästi kielteisesti näiden kansalaisten riippumattomuuteen ja vapauteen. Selkeät tutkimukset ovat osoittaneet, että sokean kirjoituksen avulla varsinkin jos se opitaan jo nuorella iällä. Ihmiset, joilla on näkövammoja, voivat kehittää viestintä- ja ilmaisukykyään ja kehittää näin myös omaa persoonallisuuttaan. Siitä syystä meillä täytyy olla joustava lähetymistapa tekijänoikeuksiin, kun puhutaan sokeista näkövammaisista. Näin me voimme auttaa ihmisiä, joita muuten, syrjitään valtavin määrin. Komission ja neuvoston tahto on 2020 strategian vastainen silloin, kun tuo strategia puhuu vammaisista. Se ei heijastele myöskään tämän parlamentin kantaa, jonka se on esittänyt kulttuuriteollisuudesta, josta äänestettiin viime vuonna, eikä se myöskään tue niitä ehdotuksia, joita parlamentin olemme aiemmin tukeneet. Lisäksi se on niiden oikeuksien vastainen, jotka löytyvät YK yleissopimuksesta koskien vammaisia ja perusoikeuskirjasta. Ymmärrän kyllä, että näin arkaluontoisella alalla komissio ei ryhdy kantaansa muuttamaan. Euroopan unioni on osa tätä tekijänoikeussopimusta. Asia on nyt Vipon tekijänoikeuskomitean käsiteltävänä ja nyt pyydämme sitä, että komissio ja neuvosto tarkastelevat uudelleen kantojaan. Me haluamme tietää, miten komissio ja neuvosto voivat nyt istua neuvottelupöydän ääressä ja jättää täysin huomiotta nämä ihmiset, kun samalla käydään keskustelua syrjimisestä ja siitä, miten sitä tulisi torjua ja pyrimme parantaa varsinkin vammaisten asemaa. Tämä on siis yhtäältä ja toisaalta hylätään ajatus siitä, mikä luo tällaisen selkeän esteen. Aina voidaan tietysti keskustella eduista ja haitoista ja mahdollista on tietysti aina päästä jonkun kaltaisen sopimukseen, mutta meidän täytyy pitäytyä perusperiaatteessa, joka on se, että taloudelliset syyt eivät koskaan saisi voittaa perusoikeuksien suojan tarvetta. Ja tässä suhteessa vetomusvaliokunta, joka puheenjohtajana olen, on päättänyt esittää tämän suullisen kysymyksen, jotta voitaisiin vedota näihin toimielimiin, jotta ne pohtisivat uudelleen neuvoston kantaa, jotta se olisi johdonmukaisempi, oikeudenmukaisempi ja sen mukainen, mitä parlamentti on äskettäin asiaan ottanut kantaa. Herzlichen Dank, Frau Paljon kiitoksia, kollega, etenkin siitä, että piditte kiinni puheajasta. Sitten komission edustajana puhuu komission jäsen Barnier. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että annatte minulle mahdollisuuden käsitellä tätä poikkeuksellista tekijänoikeuskysymystä parlamentissa, joka kohdistuu näkövammaisten mahdollisuuksiin, joka on nyt käsittelyssä. Tiedätte, että Euroopan unionilla on vakaa tahto edistää vammaisten ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia, ja minä olen hyvin sitoutunut tähän työhön kaikkien järjestöjen kanssa, jotka tekevät näiden henkilöiden eteen töitä vammaisten osallistuminen taloudelliseen ja kulttuurilliseen elämään täytyy olla modernissa demokratiassa tosiasia. Euroopan komissio on sitoutunut tähän asiaan ja erityisesti te itse muistutitte meidän 2010-2020 vammaisstrategiastamme ja me tuemme täysin näiden vammaisten henkilöiden täysiä oikeuksia niiden toteuttamisia sellaisena kuin YK on vammaisia koskeva yleissopimus ne on tunnustanut Tämä on se näkökulma, jota me puolustamme myöskin keskusteluissa, jotka ovat nyt käynnissä kansainvälisissä tietosuoja järjestöissä, mitä tulee näkövammaisten tilanteeseen, johon on juuri viitattu. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin selventää eräitä asioita. Keskustelu koskettaa tarvetta käyttää kansainvälistä oikeusinstrumenttia, joka koskettaisi poikkeuksia – tekijänoikeuksiin näkövammaisten eduksi. Meidän päämäärämme tässä on se, että meidän pitäisi selvittää, pitäisikö meidän muuttaa tässä suhteessa kansainvälisiä sopimuksia. Tähän keskusteluun liittyen täytyy myöskin olla käytännöllinen. Meidän täytyy keskittyä kiireiseen, konkreettiseen kysymykseen. Tämä teksti, joka nyt on käsittelyssä, pystyykö tämä teksti tarjoamaan näkövammaisten ongelmiin konkreettisen nopean vastauksen, mitä tulee Euroopan unioniin. Tämähän on siis meidän alamme oikeus tällä hetkellä, joka on voimassa, on kaikissa jäsenmaissa sellainen, että poikkeus näihin tekijänoikeuksiin on olemassa, mitä tulee näkövammaisten mahdollisuuksiin ja mitä tulee tekijänoikeuksiin informaatioyhteiskunnassa ja olemme Euroopan unionin tasolla rohkaisseet yhteistyötä jäsenmaiden välillä ja vammaisjärjestöjen välillä. Tämän poikkeuksen lisäksi me tarvitsemme luonnollisesti tehokasta yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja tekijänoikeusjärjestöjen välillä, jotta kirjat saataisiin mahdollisimman nopeasti saataville niiden henkilöiden saataville, jotka tarvitsevat niitä näkövammaisten tarve saada kirjoja käyttöönsä on todellinen ja hyvin kiireellinen. Ja tämän keskustelun päämäärän pitäisi olla se, että löydämme mahdollisimman parhaan konkreettisen vastauksen tähän tarpeeseen. Hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu on pohjana heti kun meillä on yhteinen kanta eri toimijoiden välillä, meidän pitäisi määritellä tarpeellisen välineen oikeus perusta, olisiko tässä kyseessä lainsäädäntötoimi vai suositus. Minä olen hyvin avoin kaikille mahdollisuuksille. Euroopan komissio on sitoutunut luovaan keskusteluun ja työhön. Haluamme saada asiat eteenpäin jäsenmaiden tuella. Haluamme nyt yhden tekstin, joka korvaa neljä aikaisempaa tekstiä, ja tätä nykyistä aloitetta on esimerkiksi kansainvälinen näkövammaisten liitto kiittänyt meidän pitää kuitenkin mielestäni mennä vielä pidemmälle materiaalisesti. Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat pyytäneet, että järjestettäisiin avoimia keskusteluja, jotta tilanne paranisi nopeasti. Meidän pyyntömme on välitetty sekä kirjallisesti että suullisesti eri osa puolille ja me rohkaisemme kaikkia mahdollisia osapuolia toimimaan asiassa hyvin nopeasti ja konkreettisesti. Tämä asia minua henkilökohtaisesti kiinnostaa ja olen sitoutunut tässä näkövammaisten järjestöjen kanssa tähän työhön. Olen valmis käymään dialogia hyvin nopeasti eri hallitusten välillä, jotta voisimme edetä konkreettista ratkaisua kohti mahdollisimman nopeasti ja löytämään mahdollisimman hyvän ratkaisun tähän kysymykseen, jonka asetitte. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavana sitten poliittisten ryhmien nimissä puhui, puhuvat puhujat. Ensinnäkin Pasescu, puolitoista minuuttia, EPP-ryhmä. Încep saluta inițiativa colegei mele Irimi Amazoni de a... Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä suullinen kysymys. 30 miljoonaa ihmistä Euroopassa on tällä hetkellä näkövammaista. Me tarvitsemme lisätoimenpiteitä, jotta nämä ihmiset eivät joudu kärsimään lisää. Heillä on joka tapauksessa pienet mahdollisuudet integroitua, käydä koulua, saada koulutusta, päästä työmarkkinoille. Alle neljäs osa näkövammaisista tällä hetkellä löytää työpaikan. Uudet teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia – ja nämä henkilöt voivat paremmin näin esimerkiksi tutustua kirjoihin. On tärkeää, että itse muotoa, tätä formaattia ähm, laajennetaan. Meillä pitää olla sähköisiä kirjoja, audiokirjoja, kuten myöskin sokean kirjoituksella kirjoitettuja kirjoja. Tärkeää on myös helpottaa näiden julkaisujen jakelua. Minä vetoan neuvoston ja komission, jotta nämä tekevät kaikkensa, jotta voidaan säilyttää ja tukea näiden henkilöiden tilannetta samalla säilyttää tekijänoikeudet. Lisäksi on tärkeää, että harjoitamme hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Lopuksi haluaisin kiittää niitä julkaisutaloja ja toimittajia, jotka tarjoavat laajan mahdollisuuden kirjoja ja erilaisia tuotteita sokean kirjoituksena tai audiomuodossa. Kiitoksia sitten SD-ryhmän nimissä. Michael Cashman, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra Barnier, tunnen teidät hyvin. Teillä ei ole yksinkertaisesti aikaa syrjintään ja olen tuntenut teidät niin kauan, että olen nähnyt teidät puolustamassa tasaveroisuuden periaatetta. Siksi kannustankin teitä jatkamaan eteenpäin tällä myönteisellä tiellä, jolla yritämme, yritämme torjua sitä, että kautta maailman näkövammaista eivät pääse käsiksi kirjoihin. Parlamentti kannattaa sitovia sopimuksia, jotka parantavat näkövammaisten kirjojen saatavuutta ja samoin tekevät suurin osa jäsenvaltioista. Monet ihmiset kärsivät tällaista kirjoihin kohdistuvasta nälänhädästä, kirjojen puutteesta kautta maailman ja tällainen pääsyn este täytyy poistaa. Voidaanko ajatella, että maailmassa on ihmisiä, jotka eivät pysty tutustumaan YK tai Shakespearen tai monien muiden töihin? teoksiin, jotka rikastuttavat meidän muiden elämää. Tehkää siis kaikki voitavanne tässä kysymyksessä. Kiitoksia sitten seuraavana Alden nimissä Harkin puolitoista minuuttia. Thank you. Eh. Kiitoksia. Kahden vuoden ajan olemme kuulleet paljon keskustelua tässä parlamentissa, mitä tulee sääntöihin, siksi sixpackiin tai muihin taloudellisiin sopimuksiin. Kun puhutaan rahasta, niin odotetaan sääntöjä. Kun ajatellaan näkövammaisten tilannetta tai näkövammaisten järjestöä. Meille on kerrottu, että tällaiset poikkeukset ovat parempi ratkaisu. Herra Barnier, te puhuitte parhaista mahdollisista ratkaisuista ja sanotte olevanne avoin kaikille, mutta komissio ei kuitenkaan ole helpottanut pääsyä kirjoihin näille näkövammaisille kansalaisille. Se, mitä kuulin juuri nyt teiltä, on se, että sanotte kyllä, mutta ei kyllä. Me tarvitsemme lisää neuvotteluja. Omassa maassani Irlannissa näkövammaisten liitto kertoo, että miljoonat Euroopan unionin kansalaiset, jotka ovat näkövammaisia, kärsivät kirjapulasta ja vain muutama prosentti kirjoista muutetaan sellaisen muotoon, jota he voivat lukea. Henkilöt, jotka ovat vammaisia, heidän työnsä vammaisjärjestöjen työ kärsii. Minä uskon, että te ja komissio voisitte laatia meille tiekartan ja me toivomme, että todellakin teette näin. Kiitoksia etenkin näistä kymmenestä sekunnista, jonka meille lahjoititte. Seuraavana sitten vihreiden nimissä Oken yksi minu- puolitoista minuuttia. Puhemies, arvoisa komission jäsen, en nyt aio toistaa sitä, mikä tässä jo todettiin tämän ongelman laajuudesta. Ongelma on suuri, se on varsinainen skandaali. Olette esittänyt strategian, mutta todellisuudessa se ei muuta mitään aiempaan verrattuna. Siinä on kyllä paljon kauniita sanoja, mutta mitään ei oikeasti tapahdu. En ole yhtä ystävällinen kuin kollega Cashman tässä, joka puhui teille varsin miellyttävään sävyyn, vaan minä vaadin selviä suoria vastauksia. Minä haluan teiltä sopimuksen ja selkeät säännöt tähän tilanteeseen. Ei voi olla niin, että todetaan täällä vain, että no pitää keskustella kumppaneidemme kanssa. Sehän on ihan bla bla puhetta. Todellisuudessa ei kuitenkaan tapahdu mitään. Olemme sanoneet sen aikaisemminkin ja toistamme sen uudestaan. Parlamentti on yhtenä rintamana tässä asiassa ja useimmat jäsenvaltiotkin ovat kanssamme samassa veneessä. Ei voi olla niin, että yritetään joillakin tekosyillä puhua itsensä ulos tästä tilanteesta. Tarvitaan sitova sopimus eikä mitään epämääräisiä eh, epäsitovia sopimuksia. Ei ole kyse siitä, että tässä pitäisi nyt jonkun ansaita rahaa, vaan siitä, että tarjotaan sokeille samat mahdollisuudet, jotka meillä muilla jo on. Kollega Cashman totesi, että sehän on aivan kauheaa, jos ajatellaan, että niin monet ihmiset todellakaan eivät pääse käsiksi ja osalliseksi näistä kirjoista tai painotuotteista, koska liian harvat panostavat tähän asiaan. Ottanette tämän asian vakavasti, herra komissaari. Kiitoksia ja sitten seuraavana EFDn nimissä herra Morganti puolitoista minuuttia. Grazie presidente, benvenuto di nuovo. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tervetuloa jälleen, komissari Barnier äskettäinen tutkimus kertoo, että henkilö, joka on sokea tai näkövammainen, lukee yhdeksän kirjaa vuodessa keskimäärin. Kolmekymmentä prosenttia kaikista muista ihmisistä lukee joka päivä. Siitä syystä lukeminen on erittäin tärkeää. Se on erityisen tärkeää näkövammaisille. On aivan naurettavaa, että me nyt helposti pääse tällaisen asian yli, joka siis riippuu pelkästään tekijänoikeudesta. Meillähän on uutta teknologiaa, digitaaliset formaatit. Niiden avulla voisi lisätä valtavasti tarjontaa, mutta tekijänoikeusongelmat sitten yhtäkkiä muodostuvat aivan ylitsepääsemättömäksi esteeksi, koska kustannuksilla on kielteinen vaikutus niihin päätöksiin, joita että kustantajat tekevät. Meidän täytyy saada sopimus, joka on sitova niin, että voidaan välttää kaikki mahdollinen syrjintä. kirjat ovat kulttuuria ja ihmiset, joilla on näkövammoja, heillä tulisi olla aivan samat oikeudet kuin kaikilla muillakin, jotta he voisivat hyödyntää tätä mm, hienoa tilaisuutta. Kiitoksia. Sitten siirrymme muihin puhujiin. Ensimmäisenä heistä edustaja Becker, yksi minuutti. Danke, president. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, vetomusvaliokunnan edustajana puutun tässä nyt siihen, että parlamentin ei pitäisi puolustaa sitomattomia sopimuksia. Edellisten puhujien mielipiteen mukaisesti olen sitä mieltä, että meillä on paljon jatkovaiheita tässä edessä. Jos ajatellaan vaikka verkkojulkaisutoimintaa, esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa tätä asiaa on jo käsitelty ja se tulee jatkossa olemaan entistä enemmän puheenalaisena. Onneksi näkövammaisten määrä ainakin EUn alueella on laskemassa, kun lääketiede kehittyy. Vetomusvaliokunnan edustajana vetoan kuitenkin teihin, komission jäsen, että toimitte näkövammaisten hyväksi tässä kysymyksessä ja suotte heille mahdollisuuden tutustua kirjoihin. Kiitoksia ja sitten seuraavana Edustaja Prendagast. Kiitoksia tämä suullinen kysymys tuo esiin tarpeen, e, joka näkövammaisilla ihmisillä on kirjojen pääty, pääsyyn. Painettu sana on jotakin, joka, johon ihmisillä pitäisi olla samanlainen pääsy ja samanlaiset oikeudet, mutta todellisuus on kuitenkin aivan toisenlainen. Ihmiset kärsivät tällaista kirjojen puutteesta yhä edelleen. Irlannin lukivaikeusjärjestö ja parlamentti itse ovat pyytäneet komissiota tekemään sitovia poikkeuksia, mutta silti neuvosto haluaa vielä suosia tällaista pehmeää lainsäädäntöä, vaikka näkövammaisten järjestöt ovat puhuneet sitä vastaan – olisi äärimmäisen hyvä tehdä mahdolliseksi saada enemmän kirjoja näkövammaisten ihmisten saataville. Tämä on hyvin selvää ja se pitää olla selvää kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten seuraavana edustaja Berlinger, yksi minuutti. Kiitoksia puheen, puhemies. Hyvä komission jäsen. Se, mitä me tänään pyydämme, on uusi sopimus, joka takaisi poikkeuksen tekijänoikeuksiin niille, joilla on näkövammoja ja jotka haluavat hyödyntää kulttuurituotteita. Tämä on aivan perustavanlaatuinen oikeus. Euroopan unioni ei ole mitenkään erityisen aktiivisesti toiminut tässä suhteessa ja komissio varsinkaan. Se ei ole tehnyt riittävästi. Minusta se on ollut aivan liian maltillinen. Se on itse asiassa periaatteessa ihan boikotoinut tätä sopimusta, varsinkin ne tarkistukset, jotka esitettiin Genevessä Euroopan unionin toimesta marraskuussa. Meidän täytyy riittyä, siirtyä pois tästä sanahelinästä ja ryhtyä to- todellisiin toimiin. Me tarvitsemme sitovan sopimuksen. Lisäksi meidän täytyy poistaa ne juridiset esteet, jotka estävät sähköiset formaatit ja sokean kirjoituksen hyödyntämisen, joka on niin tärkeä näkövammaisille. Me emme voi hyväksyä ajatusta siitä, että sopimus sellaisenaan vaarantaa tekijänoikeudet. Uh, Kiitoksia ja sitten Blinkevich yksi minuutti. Gerbiamas komisare Europoje gyvena miljoona... Kiitos puhemies. EU:ssa on miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat eri tyyppisiä kirjaformaatteja, kuten sokean kirjoituksella tai digitaalisessa muodossa saatavana olevia kirjoja. Nämä kuitenkaan eivät ole kustantajien kannalta kiinnostavia ja siksi vain 5 prosenttia julkaistavista kirjoista on sellaisia, joita näkövammaiset voivat hyödyntää. Nyt meillä ei ole lainsäädäntöä, joka soisi tekijänoikeuspoikkeuksia vammaisten suhteen. Komission jäsen, etkö ajattele, että jos haluamme muuttaa tilannetta, meidän pitäisi muuttaa tekijänoikeuslainsäädäntöä sellaiseen suuntaan, että kirjakokoelmien jakaminen EU-ssa ja sen rajojen ulkopuolella olisi mahdollista kehotan komission jäsentä pyrkimään sitovan sopimuksen suuntaan, joka sallisi kirjojen hyödyntämisen maailmanlaajuisella tasolla. Ja toivomme, että tästä asiasta saadaan aikaan selkeä sopimus. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten puheenvuorot ilman puhujalistaa. Tietenkin puheenvuoropyytäjä on enemmän kuin meillä on aikaa. Meillä on vain viisi minuuttia aikaa. Ja ehdotankin, että kun nyt puheenvuoropyyntöjä on kymmenen, niin että jokaisesta ryhmästä otetaan yksi puhuja ja myös niistä, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään. Näin saisimme sitten seitsemän puhujaa ja jos kaikki pitävät kiinni tarkalleen minuutin puheenajasta, niin sitten voimme antaa myös lopuille kolmelle puheenvuoron. Toivottavasti tämä sopii. Ensimmäisenä herra Kosa. Köszönöm a szót. A társadalom általában azt gondolja... Kiitos puheenjohtaja. Yleensä yhteiskunnassa ajatellaan, että esteettömyys tai jonkinlaiset vammat olisivat esteitä, mutta kuitenkin, kuitenkaan monilla vammaisilla ei ole pääsyä informaatioon. Ja tänään puhumme siis sokeista ja näkövammaisista tässä mielessä. Pyytäisin puhemies kirjaamaan pöytäkirjaan seuraavan seikan. Tulkki Pysin tulkkia lopettamaan tulkkauksen hetkeksi, jotta ymmärtäisitte, miten vaikeaa on ymmärtää silloin, kun informaatiota ei ole saatavilla. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kosa. Kiitoksia, edustaja Kosa. Sitten Tikau, yksi minuutti. Dank, Herr La nivelul UE 27, mai puțin de 5% din... Kiitoksia. Euroopan unionissa alle 5 prosenttia kirjoista, jotka julkaistaan, on näkövammaisten saatavilla. Näiden henkilöiden pitäisi saada elektronisessa tai sokean kirjoitusmuodossa näitä kirjoja. Henkilöt eivät saa kirjoja kirjastoista eivätkä kirjakaupoista. Kirjakaupoissa pitäisi olla erityisiä laitteistoja, jotka tekisivät mahdolliseksi lukea sokean kirjoitusta, jotta ihmiset voisivat myöskin käyttää elektronisia kirjoja. Monilla näistä ihmisistä ei ole töitä ja heidän tulotasonsa on hyvin alhainen, joten kirjojen hankkiminen näille henkilöille edullisesti on hyvin tärkeää. Euroopan unionilla pitäisi olla lista kirjoista, jotka ovat saatavilla näissä muodoissa. Kaikkien ihmisten pitäisi voida käyttää kirjoja kaikissa mahdollisissa muodoissa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Bilbao yksi minuutti. Gracias, presidente. Señor komissario, hoy... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Monet sokeat ja näkövammaiset kuuntelevat sitä, mitä teillä on tänään täällä sanottavana. Strategia 2010-2020 pyrkii poistamaan esteitä, mutta vain 5 prosenttia kirjoista on näiden ihmisten saatavilla. Nämä ihmiset eivät myöskään voi saada tietoa ja lukea aivan niin kuin kaikki muut. Ja tänä päivänä meillä ei ole oikeita välineitä, joilla voitaisiin poistaa tämä kirjapula. Toivomme, että työstäisitte sitovaa sopimusta, jotta nämä ihmiset voisivat saada kulttuuria käsinsä, eivätkä, eikä heitä muistettaisi joka päivä siitä, että heillä on puutteita. Ajatakaa heitä, tehkää jotain tämän sopimuksen mielestä. Meillä kaikillahan on jonkunnäköinen vamma. Kiitoksia. Ja seuraavana Lichtenberger, yksi minuutti. Oh, Dank. Kiitoksia. Komission jäsen, vastauksenne oli kyllä pettymys minulle. Ilmeisesti haluatte pitää kiinni siitä vanhasta järjestelmästä, että maakohtaisesti käydään monimutkaisia neuvotteluja, eikä kirjallisuus tule sen paremmin saataville kuin nytkään. Eli sokeiden ja näkövammaisten mahdollisuudet eivät tästä kohene. Sen surullisempaa tämä on kuulla siksi, että EU estää koko vipoa etenemästä tässä asiassa siinä, missä monet muut sopimuskumppanit olisivat valmiita etenemään. Tässä menetetään nyt valtava mahdollisuus, ette suinkaan puolusta kustantajien oikeuksia, vaan poljette niiden oikeuksia jotka haluaisivat saada vammaisille samat oikeudet nauttia kulttuurituotteista. Vetoan teihin, poistakaa tällaisia esteitä ja kannattakaa sitovaa sopimusta. Dank. Kiitoksia. Ja sitten Swinburne, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä kannatan tätä päätösosumaehdotusta, joka on seurausta kansalaisten aloitteista, jonka mukaan meidän tulisi varmistua siitä, että kirjat ja muut kirjalliset asiakirjat ovat sokeiden ja näkövammaisten saatavilla. Äskettäisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että vain 15 prosenttia kaikkein tunnetuimmasta tuhannesta kirjasta on tällaisessa formaatissa, jota sokeat näkövammaiset voivat hyödyntää Teknologiaedistysaskeleet mahdollistaisivat kuitenkin äh, sen, että ne, jotka tällä hetkellä ovat näkövammaisia, voisivat hyödyntää äh, ja saada käsinsä kirjoja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä ihmiset voivat hyödyntää kohtuullisin kustannuksin äh, kirjoja. Nyt kun kaikki siirrymme vähitellen sähköisiin kirjamuotoihin, meidän täytyy huolehtia myös siitä, että sokelle kehitellään oikeanlaisia tapoja hyödyntää kirjallisuutta. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Paška, yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Naši nevidiaci... Kiitos puhemies. Komission jäsen. Sokeat ja näkövammaiset kansalaiset ovat kääntyneet puoleen ja haluaisivat, että autan heitä tämän tekijänoikeuspoikkeuksen edistämisessä rajat ylittävällä tavalla – Vipon tekijänoikeuskomitea ehdottaa, että luotaisiin kansainvälinen sopimus, joka olisi oikeudellisesti sitova ja joka koskisi nimenomaan näkövammaisille suunnattuja tuotteita. Se olisi parempi ratkaisu kuin vapaaehtoiset suositukset, joita EU suosii. Sokeat ja näkövammaiset pyrkivät nyt tässä kääntämään EUn päätä. Euroopan parlamentti jo suosittelikin tällaista ratkaisua huhtikuussa 2011 neuvottelujen aikana. Herzlichen Dank, Herr Kollege, das war eine Punktlandung. Kiitoksia täsmällisesti maaliin. Ja sitten seuraavana Sinclair, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen kaikista sellaisista aloitteista, jotka tekevät mahdolliseksi vammaisille, tässä tapauksessa näkövammaisille, käyttää enemmän mahdollisuuksia. Euroopan unionissa on miljoonia näkövammaisia henkilöitä ja kaikkien instituutioiden pitäisi pyrkiä hyvin vahvasti kesäkuussa Genevessä saamaan aikaan sitova sopimus. Tämä olisi kaikkien paras tapa taata oikeus lukea. Ilmeisesti 100 miljoonaa henkilöä maailmanlaajuisesti kärsii tästä kirjapulasta. Herzlichen Dank. Kiitoksia, edustaja Sinclair. Ryhmien välinen solidaarisuus näytti toimivan, joten kaikki loputkin kolme äh, puhujaa saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä heistä edustaja Jaara. Kiitos puhemies ja kiitos myös näille kurinalaisille aiemmille puhujille. Olen kollega Matsonille hyvin kiitollinen siitä, että hän otti tämän päätöslausuman esille. Siinähän on kyse muun muassa perusoikeuksien kirjasta, jonka mukaan kaikenlainen vammaan perustuva syrjintä täytyy kieltää. Ja komission pitäisi käydä toimiin VIPO-sopimuksen aikaansaamiseksi. Viime vuonna parlamentti teki päätöksen asiasta ja omassa kannassaan se oli sitä mieltä, että sopimuksen pitäisi olla oikeudellisesti sitova. Ymmärtän, että komission jäsen, että olemme vähän nyt kärsimättömiä ja tytymättömiä, että jälleen kerran pystymme, joudumme puuttumaan tähän asiaan. Ja kehotamme teitä todellakin edistämään sitovan sopimuksen syntymistä. Aikaa ei ole tuhlattavaksi. Kyse on vammaisen väestön osan oikeuksista ja tasaveroisuudesta. Kiitoksia. Ja sitten Rumeva ja Rojava, yksi minuutti. Kiitoksia. Halusin puhua, koska olen aivan järkyttynyt siitä, että 30 miljoonalla eurooppalaisella on, on 30 miljoonaa eurooppalaista näkövammaisia ja vain 5 prosenttia kirjoista heidän saatavillaan. Se on vain 1 prosentti köyhemmissä maissa. Mitä Eurooppa tekee? Kuka puoltaa näitä syrjittyjä ihmisiä? Heillä on edessään aina esteitä – ja nyt pitäisi saada sellainen kansainvälinen sopimus aikaiseksi, joka mahdollistaisi sen, että nämä ihmiset voisivat lukea niitä kirjoita, todella haluavat lukea. On aivan yllättävää Euroopan parlamentin joutua vetoamaan komissio ja neuvosto, että nämä nyt osoittaisivat vähän johtajuutta tämänlaisessa kysymyksessä kansainvälisillä foorumeilla. Kyllä näin täytyy todella tehdä. Toivottavasti tämä keskustelu tekee jotain sen asian muuttamiseksi. Tähän mennessä on ollut paljon itsepäisyyttä. Kiitoksia ja viimeisenä Rova Wertman saa sitten puheenvuoron. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen EU:ssa on 30 miljoonaa näkövammaista ihmistä. Ja kyse on todellakin siitä, että heidän pitäisi saada tasaveroinen pääsy kirjojen äärelle tarkalleen ottaen näkövammaisilta ristetään oikeus sivistykseen, jos näin jatketaan. Samalla kun edistämme tai puhumme koulutuksen ja sivistyksen edistämisestä, estämme sen näkövammaisilta. Tämän kehityksen on yksinkertaisesti loputtava ja teidän on paneuduttava näkövammaisten oikeuksiin täysin rinnoin. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt sitten vielä komission vastauspuheenvuoro kaksi minuuttia. Komissio jäsen Barnier, olkaa hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi olen hyvin tyytyväinen, että monet ovat vahvasti kriittisesti ja hyvin vilpittömästi ilmaisseet mielipiteensä ja vedonneet komissioon. Tämä on melko rohkaisevaa se, mitä pyystä komissiolta, on rohkaisevaa. Hyvin vakasti pyytäisin teiltä, hyvät naiset ja herrat, tämän aiheen suhteen. Minä olen itse hyvin sitoutunut henkilökohtaisesti ja julkisesti tekemään töitä vammaisten ihmisten etujen hyväksi, mikä tahansa vamma olikaan kyseessä. Kuten Roa Haakin sanoi, tai Roa Lichtenberger, ne, joilla on eniten vaikeuksia, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, joilla on vammoja, heillä on oikeus saada enemmän, kuten Rouva Lichtenberger sanoi. Rouva Basescu, Morgantini, Rouva Wertman, Rouva Tikau, Ra- Romeva. Te muistutitte, että hyvin suuri määrä, miljoonat ihmiset kärsivät vammasta, erityisesti näkövammoista. Ja mitä minun itseeni tulee, tässä vetoan Rakasmanin muotoiluun, nykyinen syrjintä on täysin sietämätöntä. Sanoisin myöskin Rova Brentongastille tai Swendeburnille, jotka puhuivat tästä asiasta – olemme sitoutuneet tähän työhön kansainvälisten kumppaneidemme kanssa ja komissio kunnioittaa näkökulmaa, joka parlamentilla on, mitä tulee näkövammaisten ihmisten oikeuksien parantamiseen. Ennen kuin sitoudumme tällaiseen sitovaan sopimukseen, kuten te olette toivoneet ja johon minä itse olisin valmis ryhtymään oikein ehdoin. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä kuitenkin ymmärtämään, ja määrittelemään sen, minkälainen tällaisen tekstin sisältö pitäisi olla, jotta se olisi todellakin oikea ratkaisu ja vastaus näihin ongelmiin, joita vammaisilla ihmisillä on. Minä olen hyvin, hyvin paljon huomiota kiinnittänyt näihin ongelmiin aivan oman mandaattini alusta lähtien. Olen tavannut näkövammaisten henkilöiden edustusjärjestöjä muutamia päiviä sitten Espanjassa ja Brysselissä myöskin heidän eurooppalaisen kattojärjestönsä edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia. Tässä herra Becker ja Madame Hawkin viittasivat käytännöllisiin ratkaisuihin. Minä olen monta kuukautta sitten jo allekirjoittanut, siis syyskuussa 2010, sopimuksen kustantamojen kanssa. Tässä oli tarkoituksena tehdä mahdolliseksi näkövammaisille suunnattujen teosten tuominen saataville koko Euroopan unionin alueella. Mutta minä todellakin halusin toimia heti, olen sitoutunut tähän, halusin tehdä töitä näkövammaisten järjestöjen kanssa ja kuustantomojen kanssa, jotta saisimme aikaan edistystä. Pyrimme saamaan aikaan sellaisen tekstin, joka olisi eteenpäin menevä ja joka tähtäisi mahdollisesti sitovaan sopimukseen tulevaisuudessa. Tämä nykyinen teksti on hyvin kaukana tästä tilanteesta liittyen siihen, minkälaista edistystä me haluamme saada aikaan. Se ei ehkäpä ole tarpeeksi hyödyllinen, erityisesti mitä tulee näkövammaisiin. Rouva Haakanille, herra Vaskualle ja kaikille muillekin puheenvuoron käyttäjille sanoisin, että minä haluan saada aikaan todellista edistystä, enkä vain puheita, eikä mitään lupauksia, sellaisia tekstejä, kun komissiosta joskus on tullut, että ne ovat vain teknisiä tai juridisia tekstejä. Minä haluan konkreettista todellista edistystä. Haluan, että voimme olla varmoja toimien laadusta ja toivon, että ne ovat todellakin rakentavia ja kaikki niihin voivat sitoutua. Kuinka me voisimme sitoutua tällaiseen sitovaan sopimukseen, jota toivotte. Minä tarvitsen tähän neuvoston luvan ja ennen tätä tarvitsen komission jäsenten yksimielisyyden taakseni. Minä tulen pyytämään tätä, jotta voisin neuvotella sitovasta sopimuksesta. Tulen pyytämään siis komissiolta tätä neuvotteluvaltuutta. Mutta kaikki ovat tässä samaa mieltä Minulla ei tällä hetkellä ole tällaista mahdollisuutta. Tietyt, järjest- tietyt jäsenmaat syystä tai toisesta jarruttelevat vielä. Ja minä kyllä itse haluan pyytää mielelläni neuvostolta tätä neuvotteluvaltuutusta, mutta saattaa olla, ettei sitä saa, joten tarkoitus on saada seuraavina viikkoina aikaan riittävä sopimus jäsenmaiden kesken, jotta voisimme edistyä. Ja sitten minä tulen olemaan yhteydessä jäsenmaihin ja seuraavassa neuvoston kokouksessa minä tulen pyytämään neuvotteluvaltuutusta. Ja minä todellakin konkreettisesti seuraan tilannetta. Tämä on se tilanne, jossa tällä hetkellä olen. Ja tulen tekemään kollegoilleni komissiossa ehdotuksen, jotta saisin heidät taakseni tässä työssä. Minä teen kaikkien kumppaneiden kanssa töitä. Herra Berlinge, tiedätte hyvin, että minä en ole konservaattori. Ja Roa Bilbao, minä tunnen itseni hyvin rohkeaksi. Teidän sitoumuksenne rohkaisee minua ja Roa Mansonille haluaisin sanoa erityisesti sekä herra Kosakille, joka ilmaisi erittäin selkeästi mielipiteensä, mitä tulee tähän sopimukseen. Tämä on se, mitä minä aion tehdä. Ja olisi hyvä, että kiinnitetään huomiota tähän toimintatapaan. Sanon nyt asiat erittäin suoraan ja rehellisesti, mutta haluan saada tämän kysymyksen eteenpäin. Haluan kunnioittaa vammaisten oikeuksia yleissopimuksen hengissä ja tulen tekemään tätä seuraavien viikkojen aikana tätä työtä. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia komission jäsen tästä varsin perinpohjaisesta vastauksesta, joka oli aivan paikallaan. Ja tästä asiasta äänestetään sitten huomenna kello 12. Keskustelu asiasta päättyy. Seuraavana kohtana esityslistalla on edustaja Simonin